Kiitoksia kollegat, käyttäkö paikoillenne. We're about to start, colleagues, please. Aloitamme kohta äänestykset, kollegat. Colleagues, thank you. I will now begin, um, Kiitos kollegat. Aloitamme nyt äänestykset. Mutta sitä ennen voisitteko kuunnella hetken? We have a point of order from Madam... Hasinkampilla on työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Miljoonia elämiä raahataan ympäri Eurooppaa ja he seisovat päiviä äh, polttavassa auringonpaisteessa rajoilla odottamassa. Miljoona kansalaista on pyytänyt, että tämä tilanne ja tapahtuma lopetettaisiin. 233 jäsentä tästä parlamentista on pyytänyt tähän erityistä tutkimusvaliokuntaa ja tänä aamuna kolme ensimmäisen rivin jäsentä päätti, että he eivät tätä halua. Ja minulla on tähän vain kolme sanaa. Shame on you. Hävetkää. Thank you. I will forward your... Kiitoksia. Toimitan nämä kommentit puhemiehelle. Sitten Orban Crespo, onko teilläkin työjärjestyspuheenvuoro? Olkaa hyvä. Eh, presidenta. Puhemies Tänä yönä murhattiin Pesolissa, Maria Franco Rio Janeirossa. Hänet murhattiin feministi, aktivisti, ihmisoikeustaistelija, kapitalismin vastainen aktivisti. Hänet murhattiin poliittisen väkivallan ilmapiirissä ennen vaaleja Brasilissa. Me haluamme osoittaa solisuutta häntä kohtaan ja tuomita tiukasti Euroopan parlamentissa tällaisen väkivaltaisen, väkivaltaisuuden ilmapiirin Brasiliassa. Kiitos. Thank you, Mr. Urban Crespo. Kiitoksia, Orban Crespo. Sitten, sitten Viotilta vielä työjärjestyspuheenvuoro. You have a point of order, sir. Oliko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Grazie, president. Kiitos, puhemies. Halusin ilmoittaa teille, että eilen tapahtui jotain uskomatonta täällä parlamentissa. Lehdistötilaisuudessa yksi entinen kollega Salvini, hän ei sallinut sitä, että lehdistö esittää kysymyksiä, eivätkä saaneet esittää kysymyksiä ja heitä uhkattiin myöskin fyysisesti. Eli toimittajat eivät saaneet tehdä työtään, eli tämä asia täytyy tutkia. Please, colleagues. Niin kollegat, rauhoittukaas nyt. Nyt järjestystä saliin. Nyt on torstai. Tiedän, että haluatte päästä äänestämään. Ja olen nyt huolissani, että täällä on monia kollegoita, jotka haluavat puheenvuoron. En nyt voi tätä hyväksyä, eli kyse ole työjärjestyspuheenvuorosta. Ja Moody nyt ilmeisesti haluaa puheenvuoron, eli anna nyt Moodille puheenvuoron yhdeksi minuutiksi, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies puhun kollegani Julie Girlingin, Molly Scott Caton ja omasta puolestani. Me kaikki edustamme Salisburya äh, Kaakkois-Englannissa kaupung- äh, elän tässä kaupungissa myös, tai asun siellä. Ja olen meppi, joka puoltaa EUta Brexit-päätöslauselman takia. Tämä on ollut vaikea viikki, mutta vahva solidaarisuus. Edustaja Moodin. Edustaja Moodin. Haluaisin nyt sa- siis tämä on nyt häpeällistä. Täällä joku puhuu vakavasta asiasta. Olkaa hyvä, kuunnelkaa. Edustaja Moodin. Kiitoksia puhemies. Niin kuin sanoin, britti EU-myönteisenä parlamentin jäsenenä Brexit-päätös on tarkoittaa sitä, että tästä on tullut vaikea viikko, mutta vankkumaton solidaarisuus, jota olemme ottaneet vastaan Euroopan parlamentilta tässä hermomyrkky tapauksessa on ollut todella arvostettua. Me haluamme teidän päättäväisyydellä voimme tehdä yhteistyötä ja varmistaa, että ihmisten turvallisuus jatkossa turvaantuu. Kiitoksia kollegat. Thank you, Madam Moody. Kiitoksia edustaja Moody. Anteeksi, siis saatte kyllä puheenvuoron. Edustaja Atkinson, onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? I ask... No, you can't ask the ask question. whether Madam Moody condemns her, her, her, her Jos tuomitsee Korva Moody myös oman puoluejohtansa toiminnan. Anteeksi, edustaja Atkinson. Edustaja Atkinson, sulkekaa tämä mikrofoni. Colleagues, this is not question time or... Tämä ei ole mikään kyselytunti eikä keskustelu. Nyt lähdemme äänestämään. Kiitoksia. Our first vote on the situation in... Ensin